Chers collègues, Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksen. Olemme nyt 10 minuuttia myöhässä, pahoittelen erityisesti nyt tulkeille tätä. Esityslista luonnos on jaettu teille. En ole saanut mitään ehdotuksia sen muuttamiseksi, joten se on nyt hyväksytty. Tiedonannon omaisesti minulla on se neljä ilmoitusasiaa. Ensimmäinen on se, että nuorisotyöllisyyskonferenssi, eurooppalainen konferenssi Pariisissa toissapäivänä, järjestettiin ja tuolloin Martin Schulz edusti siellä parlamenttia ja hän pyysi, että minä voisin hänen mukaansa lähteä Pariisiin ja nyt työllisyysasianvaliokunnan edustajana olin mukana tuossa konferenssissa konferenssissa äh, kokoontuivat työllisyysasiasta vastaavat ministerit ja tämän kokouksen aikana saatoin käyttää puheenvuoron ja puheenvuorossani mainitsin, mikä valiokunnan töiden tila on ja toin valiokunnan huolia esiin erityisesti sen tosiasian, että kysymys nuorisotyöttömyydestä ei ratkea vain vetoamalla ihmisten liikkeelle lähtemiseen. Tällaisen liikkeelle lähdönhän tulisi olla vapaaehtoista ja halusin muistuttaa myöskin, että töidemme aikana kokemus on näyttänyt, että nuorisotakuun toteuttaminen ja nuorisotyöllisyysaloitteen toteuttaminen onnistuu vain, jos se nojaa siihen, mitä voitaisiin kutsua parhaiksi käytänteeksi, eli hyvin tiukasti eri sidosryhmien mukaan ottamisen kautta. Toin myöskin esiin sen, että nuorisotyöllisyysaloitteessa elementit, jotka tekevät mahdolliseksi tuokea kasvua myöskin syrjäisillä alueilla ja myöskin yrittäjyyttä, jotta nuoret voisivat itse tarttua kohtaloonsa, ansaitsisivat samanlaista tukea ja huomioita kuin pankkiunioni ja kuin kaikki yrittäjyyteen liittyvät ohjelmat, kuten mikrolainoistus ja yrittäjyysohjelmat. Ja mainitsin myöskin kaksi lisäseikkaa. Ensinnäkin korostin tarvetta sille, että nuorisotyöllisyyttä käsitellessä otetaan huomioon erilaiset näkökulmat, joita euroalueen sisällä erityisesti isäintyy enemmän kuin euroalueen ulkopuolella. Ja myöskin vetosi ministereihin, jotta tästä lähtien kaikki tarttuisivat työhön, jotta kaikilla olisi oma työllisyysohjelma. Sillä kuten tiedätte, Jotta tämä ohjelma toimisi, meidän täytyy hyväksyä monivuotoinen rahoituskehys. Meidän täytyy myöskin Euroopan sosiaalirahastoa koskeva asetus hyväksyä ja myöskin jäsenmaiden täytyy omat työohjelmansa esittää, mutta minun tietääkseni tähän mennessä vain kuusi maata on välittänyt kansalliset ohjelmansa meille. Nämä kuusi maata ovat Tsekin tasavalta, Liettua, Latvia, Unkari, Puola ja Slovakia. Ja minä siis mainitsen, kuinka tärkeää meille on se, että kaikki jäsenmaat sitoutuisivat näiden ohjelmien laatimiseen. Ja myöskin korostin sitä, että kun vierailimme Kreikassa, tapasimme työllisyysasian ministerin ja minun teki suoran vaikutuksen, kun hän kysyttäessä nuorisotakuohjelmasta ja nuorisotyöllisyysohjelmasta vastasi, odotamme mitä Pariisin konferenssissa tapahtuu. Eli nyt tämä viesti on todellakin välitetty. Tässä kokouksessa itsessään oli läsnä 24 valtion päämiestä, Euroopan parlamentin puhemies käytti puheenvuoron siitä, kuinka tärkeää on ottaa nuorisotyöllisyys prioriteettikysymykseksi. Ja hän mainitsi, että meidän vanhempamme olivat sukupolvi, joka joutui paljon ponnistelemaan – mutta heidän ponnistuksensa oli sellainen, joka tehtiin tulevaisuuden nimissä. Ja he olivat liikkeellä rakentaakseen maata lapsilleen. Ja nyt meidän sukupolvemme ponnistelee, tai meitä on pyydetty ponnistelemaan pankkien pelastamiseksi. Tämä on luonnollisesti jotakin, mikä ei oikein toimi. Jos vanhemmille sanotaan, että teidän täytyy nyt tehdä töitä jotta teidän lastenne työpaikat saadaan säilytettyä, on suuremmat mahdollisuudet, että he tämän ponnistuksen hyväksyvät. Ja tämän lisäksi myöskin hänelle esitettiin paljon kysymyksiä siitä, koska Euroopan parlamentti tulee monivuotoisesta rahoituskehyksestä äänestämään ja puhemies saattoi rauhoittaa valtionpäämiehiä sanoen, että periaatteessa 20. Marraskuuta Strasbourgin täysistuntoviikolla päätös tullaan tekemään. Valtionpäämiehet käyttivät kokouksessa puheenvuoroja ja kaikkein vahvimmista puheenvuoroista toisin esiin Italian ähm, ministeri Rikoletan, pääministeri Lettan puheenvuoron. Hän tässä puhui Euroopan komission aloitteesta. Tarkoituksena on huhtikuussa eh, saada jäsenmaat tämä nuorisotakuu toimeenpanemaan ja Italiassa pääministeri tulee myöhemmin Roomassa eh, järjestämään tapahtuman, jotta saataisiin uudelleen liikkeelle kaikki tämän saman ajatuksen tiimoilta. Berliinissä siis päätökset on tehty, Pariisissa on saatu resursseja ja sitten Roomassa tullaan käymään ensimmäinen käytäntöön keskittyvä kokous. Haluaisin myöskin mainita suomalaiset, jotka ovat paljon kirjoittaneet mekanismeista, joita he ovat toteuttaneet ja siitä työkalupakista, jota tämä voi jäsenmaille tarjota. Sitten toinen teema, jota käsiteltiin, oli työntekijöiden osama Eliod Rupo, Belgian pääministeri käsitti, käsitteli näitä kysymyksiä ja totesi, että nuoriso työllisyyden lisäksi työntekijöiden asema ja polku, myynti ja nuorille saatavilla olevien työpaikkojen laatu ovat myöskin kysymyksiä, joita tulee käsitellä. Ja hän myöskin tiedusteli komissiolta, mikä tilanne niiden suhteen oli. Puheenjohtaja Barroso vastasi sanoen, että pallo on nyt neuvoston puolella. Ja toivottavasti se Rossa EPSCO neuvostossa saadaan ratkaisuja. Tässä Erno von Rompuy teki yhteenvedon sanoen, että ellei EPSCO-neuvosto pääse yksimielisyyteen, asiaa tullaan käsittelemään Eurooppa-neuvoston kokouksessa itsessään. Yhteenvetona sanoisin pari asiaa. Ensimmäinen on se, että eräitä kosketti se, että tällaista yhteisöaloitetta käsitellään ennemminkin hallitusten välisesti todellisuudessa, kun osallistuin tähän kokoukseen toissapäivänä, minulla oli sellainen tunne, että tässä kuitenkin oli mahdollisuus hyvin dynaamisesti käsitellä näitä kysymyksiä valtion päämiesten kanssa. Nämä ovat kuitenkin kysymyksiä, joissa toimivalta on ensisijaisesti jäsenmailla. Ja tässä oli erittäin hienoa, että komissio ja Herman Rompuy oli, er, olivat erittäin valmiita tähän työhön. Ja puheenjohtaja teki yhteenvedon sanoen, että on erittäin tärkeää, että jokainen tuo nyt oman työohjelmansa mahdollisimman nopeasti esiin, jotta nuorten mukaan ottaminen ja erityisesti työmarkkinaosapuolten mukaan ottaminen käsitellään ja erityisesti se, että nuorille tarjottavat työpaikat ovat myöskin hyvälaatuisia työpaikkoja. Tässä olivat siis ne asiat, jotka halusin mainita tähän konferenssiin liittyen. Sitten toinen tiedonanto. Kahdeskymmenesviides ja 26. joulukuuta seuraava kokouksemme siihen liittyen 26. joulukuuta iltapäivän kokous on peruttu, joten voitte nyt sen poistaa aikataulustanne ja käyttää tämän ajan toisin. Ja sitten meillä on vielä kolmas tiedonanto liittyen tulkkauksia, niitä ei ole käytetty. Tähän valvontaan liittyen meillä ei ole mitään lisähuomautuksia. Tilanne on parantunut erittäin paljon ja se on hienoa. Ja sitten meidän tapamme mukaisesti nämä tämän päivän työt ovat myöskin saatavilla intranetin välityksellä. Sitten kolmas kohta esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen 18. päivä syyskuuta järjestetystä kokouksesta. Tähän liittyen ei ole mitään huomautuksia, joten pöytäkirja on hyväksytty.

asianne äänestyksen jälkeen, jotta voisimme nyt kunnioittaa esityslistan aikataulua. Oikein hienoa, jos tämä sopii. Eli nyt siirrymme kohtaan kuusi ja annan puheenvuoron Alejandro Serkasille. Hän tulee puhumaan meille siitä, mikä tilanne on keskusteluissa, jotta meillä olisi nyt näkökulma liittyen neuvotteluihin neuvoston kanssa koskien kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä kausityötä varten. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Olemme päässeet tällä vaalikaudella nyt parin tärkeän lainsäädäntöpaketin loppuun. Sergio Cofferati on ollut tässä mukana ja avustajani Clara Martinez. Olemme kolmen pitkän vuoden ajan tässä työtä tehneet yhdessä neuvoston ja komission kanssa. On käyty lukuisia kolmikanta neuvotteluita, jotka saatiin päätökseen 23. lokakuuta, joissa parlamentti ja neuvosto näyttäessä vihreätä valoa pääsevät sopimukseen. Vous n'avez pas Il n'y a pas... Je peux parler en français. Minä voin puhua kyllä ranskaakin, jos olet tulkkausta. Qu'est-ce que je fais Mitä teen? Re... Repetimos, eh? Como en las películas. Otetaanpa uudestaan. Sanoin, että nyt ollaan siis päästy pitkän työrupeamaan päätökseen, jossa tulokset ovat hyviä. Ja ne, tai Sergio Cofferati ansaitsee tässä uploadit pitkästä työstään. Minä ja sihteerini Clara Martínez olimme tietysti myös mukana tässä viimeisessä kolmikantaneuvottelussa 23.10., jossa neuvosto ja parlamentti pääsivät lopulliseen sopimukseen. Tässä myös muut varjostelijat ovat suostuneet neuvoston viimeiseen tarjoukseen, ja tämä on myös 29.10. ratifioitu Koreperin kokouksessa, ja nyt parlamentin tulee sitä äänestää. Pyydän teitä äänestämään tämän puolesta, koska voimme aivan suoraan sanoa, että kaikkiin valiokuntamme tavoitteisiin on päästy. Meillä on 50 artiklan mukaisesti kahdessa artiklassa 17 ja joissakin johdanto-osan kappaleissa yksinomainen toimivalta. Ja on joitakin asioita, joissa jaamme toimivaltaa libevaliokunnan kanssa. Meidän täytyy pyrkiä takaamaan, tai piti taata se, että tasa-arvoiset työolosuhteet taattaisiin kaikille niin, että kausityöntekijät kolmesista maista eivät joutuisi huonompaan asemaan kuin kotimaiset tai EUn työntekijät. Tämä on perusajatuksena tässä taustalla. Eli vältytään eriarvoisuudelta ja väärinkäytöltä, rasismilta, muukalaisvihalta ja siltä, että toisiin kohdistuu huonommat säännöt ja ehdot kuin toisiin. Tässä ovat mukana esimerkiksi myös työehtosopimukset ja kaikki sosiaalilainsäädännön elementit. Neuvosto sai periksi kolmessa pienessä asiassa, eli siinä, että jäsenvaltiot voivat perhe, perheen suojaamisessa ja koulutuksessa, joka ei ole ammatin liittyvä, antaa tiettyjä poikkeuksia. Tämä voidaan perustella sillä, että kausityöntekijöiden sopimukset ovat usein hyvin lyhyitä, eli perhe- tai työttömyystukia heille ei myönnettäisi. Tämä oli kaikkein symbolisin myönnytys. Eli tämä ei mullista työntekijöiden asemaa huonommaksi. Kuitenkin kaikkein tärkeintä on noudattaa kaikilla sosiaalilainsäädännön aloilla tasa-arvoista kohtelua. Tämä tulos on meidän kaikkien esittelyiden ja varjoesittelyiden mielestä hyvä. Voimme äänestää tämän puolesta. Ja hyväksymällä direktiivi pääsemme eteenpäin. Tässä keskustellaan samalla myös yrityksen sisäisen siirron saaneista työntekijöistä rinta rinnan. Ja on syytä katsoa, miten nämä kaksi direktiiviä nyt suhtautuvat toisiinsa. Puheenjohtaja mainitsi työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin. Täytyy katsoa, mitä sille tapahtuu. On hyvä, että meillä olisi ainakin yksi eurooppalainen direktiivi, jonka mukaan näitä lyhytaikaisia sopimuksia ja heidän työ, näitä työntekijöitä kohdellaan oikealla tavalla tasa-arvoisesti. heitä pitää kohdella vastaanotto maassa arvokkaasti. Ei muuta. Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä? Edustaja ja Benan Jassa? Eikä muita. No mitä jos sulla veska? Sari Essa, olkaa hyvä. Madam Chair, uh, I would like to also... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää herra Koferaatio, mutta myös herra Serkasia tästä hyvästä työstä ja myöskin, että tietojamme on päivitetty neuvoston osalta ja trilogin aikana koko ajan on oikein hyvä, että meillä kaikilla oli se tunne, että kaikki olemme mukana jutussa ja tietoa saatiin heti. Kiitos siitä. Olen myös aika tyytyväinen tulokseen, koska kuten herra Serkas sanoi, hyväksymme yhtäläisen kohtelun sosiaaliturvan, joka liittyy työhön – Eli suljemme pois sen sosiaaliturvan, kuten hän mainitsi, perheedut, koulutusjärjestelmä, työttömyysturva, koska erityisesti missä on asumiseen perustuva järjestelmä, niin yhtäläisen kohtelun laajentaminen olisi aika ongelmallista ja mielestäni tämä tulos on jotain sellaista, jonka kanssa me kaikki voimme elää. Tämän tuloksen myötä voimme välttää tilanteen, jossa kolmannen maan kansalainen olisi edullisemmassa asemassa kuin EU-kansalainen, joka tekee työtä toisessa maassa tai rajan yli. Sekin on tärkeää, että tästä periaatteesta pidetään kiinni, että ei pitäisi olla edullisempaa asemaa kuin EU-kansalainen. No vielä kerran kiitos hyvästä yhteistyöstä. Tiedän, että joissakin maissa saattaa olla menettelyjä, jotka ovat ehkä vähemmän byrokraattisia nykyään. Ja tämä lisäarvo, jota tästä halutaan saada, ehkä joillakin kollegoilla on sitä epäryksiä, mutta on hyvä, että meillä on kuitenkin vähimmäissääntelyt, eli jos jossakin maassa on tapoja, joissa kausityöntekijät ovat suosittumassa asemassa kuin tässä, niin se voidaan pitää yllä, kun direktiiviä toteutetaan. Kiitos vielä hyvästä yhteistyöstä myös muille varjoesittelijöille. Kiitos. Merci beaucoup, Jean-Luc Benamias, puis Danut. Paljon kiitos, Benamias, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti, kiitoksia puheenjohtaja. Minä onnittelisin meitä. Tämä on hieno sopimus, tasapainoinen sopimus. Paljon kiitoksia. Tämä oli tehokasta. Deuda Sloveska. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on vähän eri mielipide direktiivistä. Pidän sitä direktiivinä, joka oikeastaan päinvastoin ei aiheuta tasapainoa kausityöntekijöiden käsittelyssä kausityöntekijöiden osalta. Artikla 12 mielestäni, jossa takaamme korvauksen. En tiedä, minkälainen korvaus on kyseessä, millä periaatteella täällä ne myönnetään ja minkälaisia korvauksia. Se tarkoittaa sitä, että että eurooppalaisille kausityöntekijöille tällaista korvausta ehdotetaan. Tässä on toinenkin ristiriita direktiivissä. Pakollisesti vakuutamme asumisolot artiklassa 14. Eurooppalaista osalta tällä direktiivissä ei tällaista ole. Eli jälleen Euroopan ulkopuolelta tulevien eurooppalaisten välillä on erilainen kohtelu. Ja näyttää siltä, että nämä hallinnolliset velvollisuudet kriisin aikana kyllä lisäävät byrokratiaa ja vaikeutta vahvistavat työntekijöiden, kausityöntekijöiden liikkuvuutta Euroopan ulkopuolelta. Ja tunnustan, että tässä minulla on kyllä ongelma äänestää tämän direktiiviehdotuksen puolesta. merci. Je vais donner la parole à Gina. Kiitoksia Seron Lambert, mutta haluaisin edellistä puhujaa muistuttaa siitä, että tämä artikla, johon te viittasitte, on asia, äh, jossa valiokuntamme ei ole äh, täysin toimivaltainen. Tämä on äh, toimivallan ala, joka on jaettu meidän ja Libe-valiokunnan kanssa. Joten Claude Moralesin Libe-valiokunnan esittelijän kanssa asiassa tulisi keskustella. Mutta nyt Lambert, olkaa hyvä. Thank you, President, and I, I also... Kiitos puheenjohtaja. Mekin voimme tukea tätä neuvottelutulosta. Onko tässä nyt sitten taattu tasa-arvoinen kohtelu vai ei? EUn kansalaisilla on tiettyjä mahdollisuuksia, kun he muut, vaihtavat työntekijät tai muuttavat paikasta toiseen. Tämä ei päde kolmansien maiden kansalaisiin. Tässä viitattiin kahteen artiklaan sanktioista työnantajien osalta ja sitten majoitusasiat. Mietin, miten tätä täytäntöönpanon kansallisella tasolla. Jos kansallisessa parlamentissa halutaan tehdä jotakin todella myönteistä tasa-arvon osalta, niin tässä, tätä pitäisi toteuttaa myös EU-kansalaisten osalta. Haluatko esittelijä käyttää uuden puheenvuoron? Oh, Halusin vain kiittää kaikkia. Toistan tämän vielä nyt, kun kuuntelin tässä muita kollegoita. Haluan kiittää Varjo esittelyitä hyvästä työstä miellyttävästä työstä. Kuuntelimme toinen toisiamme. Nautin kovasti tästä työstä. Kiitos teille. Ja Vieskalle ja niille, joilla Liben artiklat aiheutuvat ongelmia. Niin äh, näihin asioihin pitää puuttua toisaalla, mutta muistutaisin, että tässä on tehty yhteistyötä Liben kanssa niin, että on saatu täysi tuki EPPltä. Olimme valiokuntien kesken yhtä mieltä siitä, että pitäisi päästä mahdollisimman laajaan sopimukseen. Koskaan ei ole tietenkään mahdollista saavuttaa neuvotteluissa 100 prosenttia tavoitteista. Mutta uskon, että EPP, GUE, Vihreät ja me kaikki teimme myönnytyksiä, mutta siitä huolimatta tulos on erinomaisen tyydyttävä. Ja mitä tulee työntekijöiden lähettämiseen, niin tämäkin sopimus ehkä voi auttaa tuon asian eteenpäin viemisessä. Ja pyytäisin Jaslovieskaakin liittymään tähän suureen lopputulokseen meidän muiden kanssa. Kiitoksia. Pääsemme nyt tämän kohdan päätökseen esityslistalla. Äänestämme pian asiasta. Ja nyt meillä äh, on siis äänestys. Pahoittelen sitä, että aloitamme hiukan myöhässä. Kohdasta seitsemän esityslistalla äänestämme siis äh, tässä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otosta, erityisesti Vestassa yrityksen hakemuksesta, jonka Tanska on esittänyt. Äänestämme suoraan sähköisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Äänestivätkö kaikki? Eivät vielä. Tout le monde a sa carte? Onko kaikilla äänestyskortit? Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 29 puolesta, yksi vastaan nolla tyhjää. Tämä on hyväksytty. Sitten seuraava Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon liittyvä äänestys. Kyseessä on Nokian hakemus Suomesta. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, nolla vastaan yksi tyhjä. Tämäkin on hyväksytty. Sitten kohta yhdeksän, kolmas. Kohta liittyen Euroopan globalisaatiorahaston varain käyttöönottoon kyseessä on First Solar-yrityksen hakemus Saksasta. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 28 puolesta yksi vastaan nolla tyhjää. Tämä on hyväksytty. Non, au point 10, aux négociations avec le Conseil sur les conditions d'entrée et de séjour des Nyt seuraava kohta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon oleskelun edellytykset kausityötä varten. Tästä valmistelijamme Alejandro Cercas juuri puhui neuvottelun tilanteesta neuvoston kanssa. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 26 puolesta, yksi vastaan, anteeksi, 28 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Onnittelemme valmistelijaa. Siirrymme kohtaan 11. Siinä kyseessä on äänestys, mietintö luonnoksen hyväksymiseksi Ines Zuberilta. Jäsenvaltioiden valtuuttaman ratifioimaan Euroopan unionin edun vuoksi kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksesta. Äänestys alkaa äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 28 pour. 28 puolesta, 0 vastaan, 2 tyhjää. Nyt äänestämme koko lainsäädäntö luonnoksesta. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 27 puolesta, 0 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Seuraavaksi siirrymme kohtaan 12. Tässäkin kyseessä on kansainvälisen työjärjestö ILON yleissopimus. Jutta Steinryk on ollut esittelijänä. Kyseessä on yleissopimus 170. Kyseessä on jäsenvaltioiden valtuuttamien ratifioimaan työturvallisuutta kemikaaleja käytössä koskevaa ILON yleissopimusta. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 0 vastaan, yksi tyhjä. Nyt koko lainsäädännön luonnos. Äänestys alkaa. On a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 29 puolesta 0 vastaan yksi tyhjä. Onnittelemme esittelijää. Näin pääsemme äänestysten loppuun. Annan seuraavana puheenvuoron kohtaa 13 koskien. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Nyt siirrymmekin esityslistan kohtiin, joissa Frederik Darden on esittelijänä. Kyseessä ovat siis esityslistan kohdat 4 ja 5. Ne koskevat ähm, rautatiepakettia. Näissä asioissa annamme lausunnon kahteen tekstiin liittyen. Ensimmäinen koskee asetuksen 1370-2007 ähm, muuttamista rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaaminen osalta. Ja seuraava koskee yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21. päivä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012-34 muuttamista rautateiden kotimeen henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta. Annan nyt teille puheenvuoron. Te esittelette tilanteiden kahden mietinnön kohtaan. Kohdalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen puhumaan melko lyhyesti. Aivan aluksi haluaisin muistuttaa jonkin verran lähestymistapaa tässä lausuntoluonnoksessani ja niin, koskien niitä tarkistuksia, jotka on esitetty. Lähestymistapani oli sellainen, että meidän ei tulisi sokkona lähteä vapauttamaan yhä enemmän markkinoita ja puuttua rakenteisiin, ellei tämä paranna matkustajien turvallisuutta ja palveluja. Meidän täytyy myöskin suojella työntekijöitä niissä tapauksissa, joissa edistystä tai muutoksia tapahtuu. Haluaisin tässä muistuttaa teitä ajattelutavasta ottaen huomioon tällaisen yhteisen lähentymisen EPPn eh, e kollegoiden ja vihreiden kollegoiden kanssa. Olen esittänyt muutamia kompromissitarkistuksia, joissa pyrimme käsittelemään esitettyjä tarkistuksia. Meillä oli direktiivin suhteen kuusi ja noin 15 tarkistusta sitten asetuksen suhteen. Olen nyt tilanteessa, jossa Aldo-ryhmä pitäytyy omassa ajattelutavassa, joka on melko erilainen kuin se, johon äsken viittasin. Mutta tässä varmastikin varjoesittelijä haluaa käyttää puheenvuoron ja puhua omasta puolestaan. Liittyen sitten ähm, tässä kontakteihin ja kysymyksiin, joita vihreillä on tiettyihin asioihin liittyen, tiettyihin tarkistukseen liittyen, joko iltapäivällä tai huomenna saamme nämä kompromissit varmaankin valmiiksi. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Edustaja Bakka. Nyt meinasin aateloida teidät vahingossa. Edustaja Bakka, olkaa hyvä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Aivan lyhyesti. Liittyen esimerkiksi tähän vapauttamiseen. Olen Dardenin kanssa täysin yhtä mieltä ja haluan onnitella Dardenia hänen kahdesta mietinnöstään. Samoin näistä kompromissitarkistuksista, jotka hän on laatinut, me tuemme niitä. H raukeaa. M kelpaa minulle. G. Sitä tuemme todella lämpimästi. Eikä tässä oikeastaan mitään suurempia ongelmia ole. Joten eiköhän tässä työ, rautatiealan työntekijöiden nimissä saada aikaan hyvä tranvaliokunnan mietintö. Parfait. Euh, Phil Bignon, puis... Euh... Kiitoksia Phil Bignon ja sitten Thomas Mann. Eikö? Ja sitten Elizabeth Schröder. Eli Benyon, olkaa hyvä. He's obviously, ta- he's, he's obviously taken the microphone with him too, but... uh, Minä siis korvaan hänet, hän ei voi olla paikalla, mutta olen ollut tekemässä työtä herra Divakon kanssa myös liikennevaliokunnassa. Saatiin kompromisseja herra Dardenilta, mutta meillä on tunne, että olisi pitänyt olla varjoesittelyiden kokous, kun sitä ei ole ollut tarkistuksemme ei otettu huomioon kompromisseihin. Herra Darden on tehnyt tämän kyllä jo selväksi. Joten emme pysty tukemaan niitä kaikkia. Joitakin voimme tukea, mutta emme voi tukea kaikkia. Erityisesti sääntelystä meillä on siinä vakavia vaikeuksia. B, E, F, G, I, K, M, N ja viimeinen osa P, emme voi tukea. hallinnointiosasta haluaisin mainita, että kompromissit, jotka ovat ihan täysin eri suunnassa kuin mitä me ja mihin hän uskoo, että pitää mennä. Ei sen vuoksi varmaankaan pysty tukemaan tätä suuntaa. Yleisellä tasolla Phil pahoittelee, että kompromissit menevät myös eri suuntaan kuin mitä Euroopassa on noudatettu monien vuosikymmenten ajan myöskin komission ehdottoman suunnan vastaisesti ja mm, sitä vastaan, mitä liikennevaliokunnassa on puhuttu. Erottamiseen perustuva avautuminen voi johtaa positiivisiin vaikutuksiin, mutta myös työntekijöiden osalta ja työnantajien osalta rautatialalla. Kokemukset Ruotsista ja UKsta, kaksi jäsenvaltiota, jotka ovat menneet tähän suuntaan omissa rautatiepalveluissaan, osoittavat tämän jossa on kaksi maata, jossa itse asiassa on työllisyys lisääntynyt raitotiealalla. status quo puolustaminen on haitallista markkinoiden kehittymille. Työntekijät, talous ja matkustajat ovat lopussa tämän uhreja. Kiitoksia. Oh, ähm, Elisabeth Schrotter, Elisabeth Schrotter ja sitten komission edustaja. Schrotter, olkaa hyvä. Ähm, ich möchte auf jedes Dossier einzeln ein. Haluaisin käsitellä kumpaakin mietintöä erikseen. Tässä on yhtäältä kyse direktiivistä. Siinä olen pyytänyt, että kompromissitarkistus D ei olisi kompromissi, vaan että siinä, se olisi kaksi eri tarkistusta, koska se ei ole todellinen tarkistus, vaan siinä on vain yhdistetty kaksi tarkistusta perä perää. Ja minusta olisi parempi, että tarkistuksista äänestettäisiin, koska nämä ovat aika eri tarkistuksia tämä sihteeristölle. Tässä on tällainen lisäys. Siitä voidaan äänestää aivan normaalina lisäyksenä, kun taas toinen näistä on varsinainen tarkistus. Ja ymmärtääkseni nämä sopivat esittelijälle. Valitettavasti se ehdotus, että näistä äänestettäisiin tarkistuksena ja lisäyksenä, ei ole saanut mitään reaktioaikaan esittelijässä. Ja toiseksi sitten tästä asetuksesta. Olemme tehneet jotakin ehdotuksia asetukseen liittyen. Miten ehdotuksemme voisivat sopia paremmin tekstin, koska esittelijän teksti ei mielestämme ollut kyllin selkeä. Ja siksi meillä olisi tarkistuksia. Tämä koskee erityisesti tarkistusta B. Laadimme siihen myös muotoiluehdotuksen. Tähän emme ole saaneet vielä mitään vastausta. Ja sitten kompromissitarkistus G. -hen liittyen on yksi kohta, jota emme pysty tukemaan tässä alkutekstissä. Siinä tukisimme mieluumminkin alkuperäistä tekstiä. Esittelijä sanoi kääntyvänsä vielä puoleemme. Näin ei kuitenkaan vielä ole ollut. Emme tiedä, mikä hänen lopullinen kantansa nyt on. Olemme saaneet tästä vain vastauksen kollega Bachilta. Hän voi tukea ehdottamiamme tarkistuksia ja nyt kuulen mielelläni esittelijän näkemyksen. Pour la commission, Madame Prout, est-ce que souhaitez... Komission puolesta edustaja Prout, haluatteko puheenvuoron? The floor, Madam Chairman. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta, rouva puheenjohtaja. Monissa jäsenmaissa on ollut menestyksellisiä kokemuksia ja tämän vuoksi komissio tukee ajatusta avata henkilöliikenteen markkinoita kilpailulle. Komissio tukee julkisen palvelun velvoitteiden säilyttämistä sen sijaan, että poimittaisiin rusinat pullista. On tärkeää, että rautiatoimijoiden henkilökunnan pätevyys säilytetään ja julkisten hankintojen kautta voitaisiin saavuttaa merkittäviä sääntöjä. Sosiaaliset vaikutukset tällä ehdotuksella ovat selkeästikin ongelmallisia valiokunnalle ja esittelijä on tehnyt eh, ehdotuksia, jotka pyrkivät komission aloitetta parantamaan erityisesti tarkistukset 1-15, se, että tuetaan sosiaalista vuoropuhelua, työmarkkinaosapuolten mukaan ottamista. Sitten tarkistus 11, koordinointi ja muut tarkistukset, jotka ovat samoilla linjoilla, kuten 61 ja 61 Schroederilta tai 66 ja 7 Ludvigsonilta. Komissio toivottaa tervetulleeksi myöskin tarkistukset, jotka pyrkivät parantamaan puitteistoa dynaamisemman rautiemarkkinan luomisen eteen esimerkiksi 46 tarkistus, 50-53 ja 57 tarkistukset ja 54, 58 ja 70 tarkistukset. Kuitenkin tarkistukset, jotka tässä ehdottavat vain sitä, että rakenteet erotetaan toisistaan, kuten 11, 12, 49 ja erityisesti 56. Nämä tarkistukset koskettavat komission aloitteen ydintä, integroiduista rakenteista ja taloudellisen läpinäkyvyyden vaatimuksista, eturistiriitavaatimuksista, valvontamekanismeista. Kaikki nämä asiat ovat erittäin tärkeitä, että voisimme taata sen, että kaikilla toimijoilla on tasapuoliset mahdollisuudet toimia markkinoilla. Myöskin tarkistukset, jotka vastustavat yhteisön, y, yhteisen mm, tietojen lippujärjestelmän luomista – rautatiemarkkinoiden vapauttamista tiedonantoa. Tiedän myöskin, että esittelijä esittää tiettyjä kompromissitarkistuksia, jotka koskevat vain artikloja, jotka liittyvät taloudelliseen tasapainokokeeseen ja siihen, että toimissa täytyy ottaa huomioon työmarkkinoiden kehityskomissio tukee näitä kompromissitarkistuksia. Sitten muutama huomio liittyy myöskin tähän asetukseen, jos sallitte kompromissitarkistukset 13 ja 17 ovat sellaiset, että komissio on samoilla linjoilla läpinäkyvyyden parantamisessa ja toivottaa G- ja L-tarkistukset vapa- tervetulleeksi. Ne koskevat ähm, julkisen palvelun äh, vaatimuksia ja ähm, vammaisten ja iäkkäiden henkilöiden huomioon ottamista. Myöskin kompromissi O, joka ottaa vastavuoroisuuslausukkeen mukaan yrityksille, jotka toimivat kolmansissa maissa. On komission linjalla kompromissi Q, käsittelee vuotuista raporttia toimijoilta toiminnasta ja kapasiteetin käytössä. Tämä on myöskin periaatteessa tervetullut tarkistus. Meidän täytyy kuitenkin säilyttää mielessämme se, että tulee välttää liiallista hallinnollista taakkaa, joka koituisi kansallisille viranomaisille. Komissio ei tue kompromissitarkistuksia M ja N henkilökunnan siirtoja, kun liikenteen harjoittaja muuttuu. Palvelun laadun vuoksi tämä ei olisi tuettavaa siksi, että työmarkkinaolosuhteet vaihtelevat suuresti maasta toiseen. Tämän vuoksi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti alueellisten ja kansallisten viranomaisten pitäisi voida määritellä sopivat suoja puitteet henkilökunnalle. Komissio ei halua rajoittaa liikevaraa toimijoille, kun he haluavat päättää päättää siitä, kuinka kilpailu voidaan tukea markkinoilla. Komissio on myöskin sitä mieltä, että kompromissitarkistus kuun toinen osa vaatisi sitä, että komissio keräisi alueellisilta, paikallisilta, kansallisilta viranomaisilta satoja raportteja vuosittain. Tämä aiheuttaisi aivan liiallista hallinnollista taakkaa, eikä se tuottaisi vastaavaa hyötyä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Tässä varmaankin työllisyysvaliokunnan eh, henkilöt olivat tyytyväisiä, että saavat kuulla nämä mielipiteet. En ole varma, ovatko kaikki samoilla linjoilla, mutta on hienoa, että tässä työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunta on voinut olla mukana tämän tekstin valmistelussa ja antaa oman kantansa eh, nyt liikenneasioiden valiokunnalle. Olkaa hyvä vielä esittelijä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia eri puhujille, kiitoksia edustaja Baakille hänen osallistumisestaan. Liittyen näihin huomioihin edustaja Benjon pahoitteli erityisesti sitä, että meillä ei ollut varjostelijoiden kokousta. Siitä oli suunnitelma, mutta meillä oli pakko se peruuttaa, sillä varjoesittelijät eivät olleet äh, vapaita pääsemään paikalle. Me olemme käyneet mielipiteiden vaihtoa sähköpostitse ja olemme näin voineet kuulla toinen toisiamme kompromissitarkastuksiin liittyen. Uskoakseni emme aivan perustuvanlaatuisissa asioissa aina päässeet yksimielisyyteen. Se on aivan selvää tällä hetkellä. Liittyen reaktioihin. Edustaja Schröter liittyen tähän direktiiviin ja ajatukseen, että vedettäisiin kompromissi pois ja äänestettäisiin äm, erikseen tarkistuksista. Tässä viittasitte muistaakseni kompromissiin D. Ja sitten asetuksen kohdalla teillä oli kolme ehdotusta kolme ehdotusta, joista pitää vielä yhdessä keskustella, jotta voisimme arvioida näiden muutosten vaikutuksia, niiden muutosten, joita te olette ehdottaneet. Mutta uskon, että tämän tulevina tunteina saamme kyllä tehtyä, kuten mainitsin, jotta meillä olisi sitten pian lopulliset kompromissitarkistukset. Sitten komission reaktiot ja huomiot kiitän tästä analyysistä se on hyvin tarkka koskien työtämme. Kiitoksia. Parfait. Alors, euh, sur ce... Hienoa. Päätämme nyt keskustelun näistä kohdista esityslistalla. Me äänestämme 18. marraskuuta ja liikeasioiden, liikenneasioiden valiokunta 29. päivä marraskuuta. Nyt Edustaja Kästelö, hän tulee puhumaan neuvottelujen tilanteesta neuvoston kanssa liittyen neuvotteluihin neuvoston kanssa verran suunnitun eurooppalaisen avun rahastosta. Olkaa hyvä esittelijä. Kiitos. Neuvosto on hyväksynyt oman kantansa rahastosta. 16. lokakuuta lähtien on ollut kolme trilogia ja kova aikapaine on sovun saamiseksi. Neuvoston ehdotuksista muistan, että oli estävä vähemmistö siellä neuvostossa, joka liittyi ohjelmaan ja ruokavun antamiseen neuvosto tuli takaisin sitten useiden uusien ehdotusten kanssa. Kiitos ensinnäkin parlamentille MFF-neuvotteluissa pystyttiin yksi miljardi varmistamaan, jota täysistun äänestyksessä vaadittiin, ja 3,5 miljardia sitten saat on tämä yhteissumma. Sitten ehdotettiin neuvosto ehdotti muuttaa monin tavoin ehdotusta. Ensinnäkin uusi ohjelma, jossa annettaisiin laajennettu soveltamisala ohjelmalle. Siihen kuuluisi sosiaalisen osallisuuden juonne niin, että tulisi muutakin kuin pelkästään perusmateriaaliapua ja ruoka-apua niin kuin alkuperäisessä ehdotuksessa. Parlamentin neuvottelutimi, jota johti Rova Beres, puheenjohtaja, minä ja varjoesittelijät olemme tarkastelleet neuvoston ehdotuksia. Meillä oli huolia ehdotuksessa lainatusta soveltamisalasta ja monet huolenaiheet keskittyivät asioihin, joista keskusteltiin silloin, kun tästä ehdotuksesta keskusteltiin täysistunnossa ja valiokunnassa viimeksi, että rahoitus joka suunniteltiin vähävaraisemmille, se pitäisi pysyä niin, ja sitten myös vältettäisiin päällekkäisyyksiä sosiaalirahaston ohjelmien kanssa. Neuvosto ehdotti myös budjettiallokaatiota ottaen huomioon tämän ylimääräisen miljardin, joka piti jakaa, ja päätyivät ehdotukseen, että alkoidaan ja jaetaan ruokarahastosta, elintarvikerahastosta, ja se, että jäsenvaltiolla olisi minimi 3,5 3,5 miljoonaa per jäsenvaltio. Oli monia asioita, joissa kuitenkin neuvoston teksti eroaa siitä, mitä parlamentti oli ehdottanut erityisesti liittyen kumppanuusperiaatteeseen. Me olemme olleet kovin tiukkoja siinä, että sidollisimmat täytyy ottaa mukaan suunnitteluun ja toimeenpanoon ja arviointiin elintarvikeohjelmassa. tarkistuksiin laitettiin paljon aikaa ja mielestäni me paransimme neuvoston ehdotusta, ruokajäte, paikalliset toimitusketjut, terveellinen ruokavalu ja, ja niin edelleen. Ja synergioita pyrittiin luomaan unionin politiikkojen kanssa näillä aloilla. Jotenkin keskusteluja on ollut neuvoston kanssa. Olemme sanoneet, että voisimme suostua siihen, että tarkastellaan lainattua sillä ehdolla, että sosiaalisen osallisuuden uusi juonne on sellainen, että ei tule päällekkäisyyttä sosiaalirahaston kanssa. Myöskin suojalauseke siihen pitäisi tulla Vaadimme myös, että asiat, jotka liittyvät synergioihin unionin poliitikkojen kanssa liittyen paikallisiin toimitusketjuihin, pätevisen ruokaväliön ruokajätteeseen, otettaisiin huomioon. Ja olemme ehdottaneet useita tarkistuksia neuvoston ehdotukseen, jotta voidaan varmistaa, että nämä periaatteet, joiden puolesta olemme tehneet niin kovasti työtä, suojataan ja ylläpidetään koko ajan. Toinen asia, joka on tullut esille, siinä, mitä neuvosto e- ehdottaa, ovat sosiaaliset elintarvikkeet. Se on ongelma monille jäsenvaltioille, jotka antavat ruoka-apua, jossa on sitten nimellinen maksu liittyen siihen. Sitten vielä nämä siirtymätoimet, koska kaikki olemme varmaankin huolestuneita siitä, että tämä ohjelma saataisiin toimii, toimimaan niin nopeasti kuin mahdollista ilman viivästyksiä joten olemme kiinnostuneita siitä, että tulee siirtymäkauden toimia, jotka ovat käytössä niin, että ensimmäinen tammikuuta lähtien ohjelma voi toimia. Ja että jäsenvaltiot ja järjestöt, jotka ihmisten kanssa tekevät työtä, jotka ovat vähävaraisimpia, että heillä on sitten mahdollisuus varmistaa, että he rahoitusta pääsevät käyttämään ensimmäinen tammikuuta lähtien ja että he eivät saa minkäänlaisia rangaistuksia. Kaksi trilogiaa on ollut, edistystä on. Meillä on ollut teknisiä työryhmiä tekemässä työtä tässä myös. Kaksi lisätrilogiaa on suunnitteilla. Haluaisin vain käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää kollegoita panoksesta. Kaikki ovat tehneet kovaa työtä, jotta voidaan varmistaa, että sopuun päästään. Kaikki varjoesittelijät tekevät yhteistyötä näiden ehdotusten kanssa ja olemme kovasti keskittyneitä siitä, että sopu saadaan aikaan. 20. marraskuuta on viimeinen trilogisuunnittelu ja se on meidän suunnitteilla ja se on nyt meidän haasteenamme ja tavoitteenamme. Paljon kiitoksia, hyvä esittelijä. Puheenvuoropyyntöjä Morin Chartier. Minä itsekin käytän puheenvuoron. Morin Chartier, joka hyvä. De, de me donner Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Aivan vilpittömästi Emel Kostelua haluaisin aluksi kiittää kaikesta tästä työstä, jota hän on tehnyt tämän erittäin tärkeän asian parissa. Ja kiitoksia myöskin trilogista, jota hän on johtamassa. Kyllä todellakin, kuten esittelijä mainitsi, tässä on yksi asia, joka on erittäin tärkeä. Kyseessä ovat nämä sosiaaliset elintarvikkeet. Teksti sellaisena kuin se tällä hetkellä on sulkee täysin pois sen mahdollisuuden, että taloudellista osallistumista voisivat eri tahot osoittaa. Kuitenkin tällaiset sosiaaliset elintarvikeliikkeet olisivat erittäin hyödyllisiä. Kentältä olemme saaneet tietoa siitä, että avustusta saavat henkilöt tulevat tätä apua hakemaan, koska se tekee heille mahdolliseksi pärjätä ilman, että he joutuisivat kerjäämään – Kyseessä on siis se, että me tarjoamme vähävaraisimmille tukea, mutta tämä tuki mahdollistaa ihmisille myöskin ihmisarvoisen olon. Kyseessä saattavat olla myöskin opiskelijat esimerkiksi. Ja teksti sellaisena kuin se tällä hetkellä on muotoiltu, sulkee tällaisen mahdollisuuden pois. Ja tämä vaarantaisi äh, sosiaalisen elintarvikkeiden jakelu ja mielestäni niin se olisi erittäin tärkeää. Sitten toinen asia. Haluaisin vielä erityisesti puhua seuraavasta asiasta. Paljon kiitoksia esittelijä tässä. Kävikin asioita läpi. Me olemme käyneet neuvotteluja komission neuvoston kanssa ja me tulemme komissiolle esittämään ehdotusta joka voisi nojata kolmeen mahdollisuuteen, joko tarkistuksen, josta äänestettiin budjettivaliokunnassa ja maatalousasianvaliokunnassa, mutta joita meidän valiokuntamme ei ole seurannut. Se tekisi mahdolliseksi sen, että tietyissä tapauksissa tuotteet, joita tämän ohjelman kautta tukina jaetaan, laskutettaisiin 10 prosenttiin arvosta asti. Toinen mahdollisuus olisi se, että yksinkertaisesti tarttuisimme olemassa olevaan malliin rahastossa, siis ohjelmaan sellaisena kuin se on olemassa. Komissio sanoi meille, että olisi erittäin vaikeaa harjoittaa kahta kirjanpitoa, erillistä kirjanpitoa sen mukaan, mikä tuotteiden hinta on liittyen siihen, onko ne myyty vai ei. Mutta tämä monimutkaisuusongelma ei kuitenkaan estänyt komissiota tukemasta neuvostoa, kun neuvosto laati vastaavanlaisen ohjelman. Tässä kahdennamme olemassa olevia toimintaohjelmia lainsäädännöllisesti ja olemassa oleva järjestelmä monimutkaistui, joten tämä argumentti mielestäni ei kyllä ole perusteltu. Sitten kolmas mahdollisuus, olen esittelijän linjoilla, voisimme tässä tekstin artiklan seitsemän mukaisesti ennakoida poikkeus pyyntöjä, joita tulee jäsenmaalta liittyen elintarvikkeiden ilmaiseen jakeluun, niiden tarvikkeiden, jotka kuuluvat tähän ruoka- ja materiaaliapuohjelmaan. Ja nämä ovat asioita, joita me tulemme käsittelemään valiokunnassa ennen tulevaa trilogiaa. Tilanne on siis tällainen. Onko muita puheenvuoro pyyntöjä vielä. Eli näin ollen annan esittelijälle puheenvuoron. Thank you, Chair. And, um... Kiitos, puheenjohtaja. Kuten sanoin, neuvottelut etenevät varsin hyvin neuvoston ja komission kanssa, mutta on silti tärkeää, että varmistamme, että ohjelma ja rahasto, joka luodaan, todella vastaavat ihmisten tarpeisiin, jotka ovat ohjelman loppukäyttäjiä. Usein kyseessä ovat äärimmäisessä köyhyydessä ja huonoissa oloissa elävät ihmiset. Morin Chartier kuitenkin sanoi aivan oikein, että ihmiset, ihmisten ei tarvitse unohtaa arvokkuuttaan, kun he etsivät apua. Tämä on hyvin tärkeää. Olemme tehneet useita vaihtoehtoehdotuksia, jotka toisivat muossaan hyvän tuloksen. Ja aivan kuten puheenjohtaja sanoi, komissio ja neuvosto ovat sanoneet, että tähän liittyy esteitä, mutta esteistä voidaan päästä eroon. Tehtävänämme on nyt sivuttaa edessämme olevat haasteet ja vaikeudet. Toistan vielä, että on tärkeää, että tämä ruokapuhelma saadaan ja sopuun pitäisi päästä marraskuun loppuun mennessä, koska joulukuussa ei ole enää mahdollista järjestää kolmikanta neuvotteluita. Ihmiset ovat riippuvaisia tästä avusta ja he ja järjestöt odottavat meiltä pikaisia toimia. Kiitos vielä kerran kollegoille rohkaisevista sanoista ja yhteistyöstä. Olen varma, että pääsemme e- eteenpäin ja toivottavasti tulokseen päästään kuun loppuun mennessä. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Berry. Kiitoksia. Rova Beres on nyt salin ulkopuolella tuli puhelu, puhun Portugalia. Nyt on kohta 14 esityslistalla. Mutta kun puheenjohtaja on tällä hetkellä salin ulkopuolella, ehdottaisin, että siirrytään kohtaan 15, joka on satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus. Esittelijä tässä lausunnossa tai valmistelija on Philip de Packer Aldesta. Näyttää kuitenkin siltä, että hän ei ole paikalla salissa. No sitten lausunnon esittelyyn meillä on Phil Benyon, joka korvaa hänet. Olkaa hyvä. Um, uh, again, you, you're aware that Mr. Becker, De Becker is not here. Paljon kiitoksia jälleen kerran. De Becker ei ole täällä ja minä esittelen hänen mietintöluonnoksensa liittyen Euroopan parlamentin neuvoston asetukseen liittyen sataman palvelun markkinoiden pääsyn puitteista – tässä transvaliokunta on vastaava valiokunta. Tilanne on selvä. Yli kolme miljoonaa henkilöä on suoraan tai epäsuoraan satamien palveluksessa. Ne ovat erittäin tärkeitä ympäröiville alueille. Ja tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa politiikkaa liittyen satamiin nyt pehmeät menetelmät eivät ole riittäviä, oikeudellista epävarmuutta esiintyy. Meidän täytyy tässä sosiaalista suojelua tasapainottaa. Kil- palveluntarjoajien kilpailukyvyn ja ympäristöseikkojen kanssa. Tässä ähm, lausunto on pidetty melko suppeana. Esittelijä on tyytyväinen siitä, että komissio ehdottaa palveluiden vapauttamista tässä oikeudellisessa tekstissä. Markkinoiden avaaminen voi taata parempia palveluja ja lisätä kilpailukykyä ja myöskin vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden työolosuhteisiin. Philip toteaa, että että satama-alue työpaikkoihin liittyy tiettyjä riskejä ja työntekijöiden turvallisuus on äärimmäisen tärkeä seikka. Hän pahoittelee sitä, että tässä komission ehdotus ei ole ottanut huomioon kansallista lainsäädäntöä liittyen työturvallisuuteen ja näihin seikkoihin. Ja hän myöskin liitteissä vetoaa komissioon – siitä, että ellei 26. päivä mennessä saada jonkinlaista yksimielisyyttä aikaan kansallisen tason neuvotteluja täytyy tukea ja esittelijä myöskin odottaa mielenkiinnolla ja varjoesittelijöiden mielipiteitä ja tulevaa keskustelua. Kiitoksia. Sitten herra Bach saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Myöskään meillä ei ole suuria ongelmia tämän yleisen suunnan kanssa komission ehdotuksessa. Voin olla suurelta osin samaa mieltä, mitä kollega Benjon sanoi Philip de Backerin nimissä. Nämä taloudelliset haasteet, turvallisuus, työolot ovat suuri ala ja tärkeä ala Euroopan taloudelle. Komissiohan on kahdesta epäonnistumisesta oppinut. Eli nyt komissio on sitten ottanut nämä sosiaaliset ja työolot ja niitä koskevat säännöt eivät ole mukana, vaan ne hoidetaan työmarkkinaosapuolten välillä ja sitä voin pitää hyvänä eli tästä työmarkkinaosapuolten välisestä vuoropuhelusta, että siitä on syntynyt direktiivi, että on tehty yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, se on oikein hyvä. Tässä tulee meille esille kysymys viimeistään silloin, kun kollega Bennin puhui vuodesta 2016, jos työmarkkinoissa puolet eivät pääse sopuun, niin sitten tämä kysymys täytyy vielä esittää, mutta niin pitkällä he ei vielä olla. Luotan kovasti tähän työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun. Sitten johdatus kappale 10. Sitä täytyy vielä työstää ja henkilökohtaisesti teen siitä ehdotuksen, jotta artiklaa 10 voitaisiin vielä vahvistaa. Niin. Tämän verran tältä erää minun puoleltani ja odotan nyt jatkokäsittelyä ja yhteistyötä. Muito obrigada. Uh, e de seguida dou a palavra à senhora Schröter. Kiitos. Sitten Rova Schröter, varapuheenjohtaja. Ja, vielen Dank. Kiitos kollega Bach jo mainitsi, muistutti kahdesta ensimmäisestä kierroksesta tässä asiassa. Tulokset olivat aika heikkoja, mutta uskon silti, että työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu täytyy ottaa tähän mukaan. Se, mikä minulla ei ole vielä selvää, että onnistuuko se ja sitten se vuoropuhelu hylätäänkö se, koska siellä tarvitaan suurempi äänestyskiintiö kuin jos olisi kyse asetuksesta liikennealalla. Niin siinä pitäisi nämä periaatteelliset asiat saada mukaan tähän asetukseen. Siihen kuuluu minun näkökulmastani ihan selvästi työsuojelu ja terveydensuojelu työpaikalla. Se on turvallisuusasia, joka, jolla on pidemmälle menevä ulottuvuus. Tässä on eri äänestyskiintiö kuin että jos tulee työmarkkinaosapuolten välillä sopu ja minulla on se pelko, että tässä mennään taas erilleen, mutta on tärkeää, että komissio on oppinut, että tätä ei voi verrata niihin asioihin, joita, joita esitettiin tässä asiassa aiemmin, jotka parlamentti kahdesti hylkäsi. Mutta kuten sanoin, olen sitä mieltä, että täytyy nyt tietää tarkasti se, että meillä on eri äänestysenemmistö tässä neuvostossa kuin äh, työmarkkinosapuolten neuvotteluissa. Minulla ei ole vielä selvää, että miten nämä riippuvat toisistaan. Semmoksi nämä ydinasiat sopimus oikeudellisesti täytyy olla, joita käsitellään sopimusoikeudellisesti, niin ne täytyy olla suoraan tässä asetuksessa mukana. Uh, muito obrigada, Schroeter. Uh... Kiitoksia, Eurova Schroeter. Nyt herra Teoloriitis, komission edustaja. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin työllisyysasianvaliokuntaa onnitella tästä erittäin hienosta työstä, jota on tehty mietinnön parissa, jota esittelijä on tehnyt. Uskomme, että pää tavoitteet tässä asetuksessa on erittäin hyvin tässä valiokunnassa ymmärretty. Tämä asetus pyrkii vahvistamaan tilannetta satamissa, satamien roolia liikennekentällä Euroopassa. Tarkoitus on tukea talouden elpymistä ja siksi ehdotus myöskin pyrkii työpaikkojen luomiseen. Vaikutusten arvioinnissa on todettu, että yksi miljoona tonnia rahtia vastaa 300 työpaikkaa. Tämä on OECDn arvio eikä komission vuonna 2012 satama- ja kaupunkiraportissa. raportissa. OECDn raportissa tämä on erittäin selvää. Euroopan satamien vaikutus vastaa Neljä miljardia tonnia ja odotamme suurta kasvua tulevina vuosina. Tästä syystä haluaisimme antaa laillisen puitteiston satamille, joka loisi varmuutta investoinnille ja tasapuolisen toimintakentän. Tämä on kasvulle ehdoton edellytys monilla aloilla. Tämä ehdotus luo työkalu pakkimaisen ratkaisun kyseessä ei ole ratkaisu, jossa yksi malli sopii kaikille. Parlamentti varmastikin tunnustaa tämän. Ehdotus antaa satamaviranomaisille ja jäsenmaille tiettyjä prosessimalleja, joiden kautta ne voivat kaikkien tahojen intressit varmistaa, kaikkien satama tahojen intressit. Ja erityisesti Tämän ehdotuksen myötä jäsenmaat otetaan mukaan vastaamaan henkilökunnan pätevyyden hyvin korkeasta tasosta ja myöskin näistä työturvallisuuskysymyksistä, jotka mainittiin täällä. Olemme hyvin tarkasti sulkeneet työllisyyskysymyksiä pois ehdotuksista, paitsi siinä tapauksessa, kun halusimme taata, että työntekijöiden oikeudet tässä muutosvaiheessa turvataan. Olemme huomanneet, että myöskin esittelijä on tämän tunnustanut ja hänen johdantoosan muutoksissaan ja niissä ehdotuksissa, joita hän on tehnyt työntekijöiden oikeuksien turvaamista koskevaan artiklaan. Samaan aikaan olemme käyneet pitkällistä neuvottelua sektorin kanssa ja olemme luoneet työmarkkinan vuoropuhelumallin, joka koskee kahta asiaa. Ensinnäkin työturvallisuuskysymyksiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, ja toisekseen myöskin ammatti- ja pätevyyskoulutusta. Tämä dialogi on jo alkanut. Meillä on ollut ensimmäisiä kokouksia ja meillä on yksi kokous suunnitteilla ennen vuoden loppua ja monia vuonna 2014 ja Odotamme sitä, että voisimme työmarkkinaosapuolia tukia keskusteluissa, joita he käyvät. Johto. Päätöksenä haluaisin kiittää esittelijää myöskin kaikkia niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet kiinnostuneita tästä työstä. Haluaisin kiittää tukevasta asenteestanne. Me toivotamme suurimman osan näistä muutosehdotuksista tervetulleeksi ja tulemme tarkastelemaan tarkistuksia luonnollisesti tulevassa työssä valiokunnan kanssa. Varmastikin se tulee olemaan erittäin tärkeää, kun pyrimme kehittämään näitä kysymyksiä myöskin vastuuvaliokunnassa, TRAN-valiokunnassa. Paljon kiitoksia. Muito obrigada. Uh, passo agora. Kiitoksia. Seuraavaksi loppupuheenvuoro esittelijä edustavalle henkilölle, Benjonelle. Kiitos varjoesittelijöille, kiitos komissiolle. Näyttää siltä, että olemme pääsemässä rakentavan lopputuloksen. Itse tulen tekemään joitakin pikkutarkistuksia. Tässä on kaksi asiaa jossa komission ehdotus on hankalaa yhdistää yhdistyneen kuningaskunnan satamien tilanteeseen, jossa paikallisviranomaiset eivät useinkaan satamia omista, vaan yksityinen taho ja syntyy suoraa kilpailua. Enkä puhu tässä nyt työntekijöihin liittyvistä olosuhteista, vaan pikemminkin hinnoitteluista. Eli joutuneemme tekemään joitakin tarkistuksia liittyen näihin erilaisiin, erilaisiin malleihin, mutta tarkistukset tulevat koskemaan ainoastaan tiettyjä spesifejä asioita. Benin. Ehm, eh, Kiitos, herra Benin. Kerron teille vielä, että Tarkistusten jättämisen määräaika on 19. marraskuuta kello 12. Tarkistuksia käsitellään 5. joulukuuta valiokunnassa ja kompromissi tarkistuksia katsotaan sitten 17. joulukuuta – ja äänestyskin suoritetaan valiokunnassa tuona samana päivänä 17. joulukuuta. Nyt varsinainen puheenjohtaja saapuu jälleen paikalle. Euh, merci, chère vice-présidente, de cette euh, relève. kiitoksia varapuheenjohtaja tästä tuuraamisesta. Nyt peruutamme esityslistalla ja käsittelemme kohtaa 14 ja kysymystä siis direktiivistä 2010 18 Euroopan unionin direktiivi liittyen majoitten aseman muuttumiseen – Tämä on meidän vastuualaamme itse asiassa kiireinen kysymys ja pääpiirteittäin juridinen kysymys. Majoten alue on muuttanut asemaa ja tämä aseman muutos tulee voimaan ensimmäinen tammikuuta 2014. Majotteesta tulee tällainen niin sanottu RUP, eli äärimmäisen syrjäinen alue, se ennen oli merentakainen alue. Tämä aseman muutos johtaa siihen, että majoitteen tulee käyttää kokonaista joukkoa eurooppalaista lainsäädäntötekstiä. Ja liittyen nyt eurooppalaisen työlainsäädäntöön ja vanhempain vapaisiin. Tässä komissio on tehnyt ehdotuksen tekstin voimaan tulemisen suhteen sellaiselta pohjalta, joka koskettaa tekstiä eli artiklaa 155 perussopimuksessa tässä komissio tunnustaa työmarkkinaosapuolten tekemän sopimuksen, vaikka Euroopan parlamenttia ei ole kuultu. Neuvosto on sitä mieltä, että tällainen menettelytapa ei tässä kysymyksessä, mutta muissa kysymyksissä, jotka liittyvät majoten aseman liittymiseen, aiheuttavat mahdollisesti pitkällisiä yhteispäätösmenettelyjä. Ja komissio vetoaa artiklaan 349, joka toteaa, että joka käsittelee näitä äärimmäisen syrjäisiä alueita. Ja neuvostolo haluaa, että parlamentti käsittelee tätä kysymystä erittäin nopeasti. Joten tämä koko paketti, joka liittyy majoitteen asemaan liittymiseen, koko paketti, joka kuuluu ympäristövaliokunnan alaan neuvoston oikeudellisen päätöksen mukaisesti ei nyt olekaan ollut hyväksyttämissä. Ja tämä tilanne on sellainen, että meillä on paradoksi. Nyt työasian valiokuntaa kuullaan ja oikein ja jos nyt kuulemme siis oikeudellista yksikköä, niin tilanne on sellainen, että meille, meitä kuullaan siitä, että meitä ei kuulla, kun oikeusperusta olisi kuitenkin tämä artiklasta 55. Ja meidän täytyy kuitenkin toimia ja kunnioittaa nyt tätä takarajaa, joka on siis voimaan tulee ensimmäinen tammikuuta 2014. Tämän vuoksi esitän teille nyt muokatun tekstin, joka tarkoituksena on äh, määritellä oikeusperustakomission ehdotuksen pohjalta ja samalla tunnustaa se tosiasia, että me olemme tietoisia siitä, että majoitessa tulee merin takaisesta alueesta syrjäisin alue, ja tässä joudumme tietynlaiset rakenteelliset asiat tunnustamaan sekä yhteiskunnallisella että työmarkkinatasolla. tasolla ja että nämä asiat on siis tunnustettu myöskin lainsäädännön tasolla. Tämä siis johtaa meidät siihen, että meidän tulee käsitellä majoiten aseman muuttumista. Neuvosto on jo pyytänyt viime täysistunnon aikana nopeaa toimintaa. Varapuheenjohtajamme Elisabeth Schröder käytti puheenvuoron ja tuolloin vastusti tällaista kirjallista menettelyä ja uskon, että tulevassa täysistunnossa tilanne tulee olemaan samanlainen, sillä neuvosto on jälleen kerran pyytänyt kirjallista käsittelyä. Ja parlamentti on sen hylännyt, siis hylkäsi sen lokakuun täysistunnossa. Ja sitoutui kuitenkin tekemään töitä ja hyväksymään tämän lainsäädännöllisen paketin joulukuussa. En siis ymmärrä, miksi neuvosto ei luota nyt Euroopan parlamenttiin jatkaa tätä, mutta sellainen tilanne on. Onko puheenvuoropyyntöjä? Puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kiitoksia luottamuksestanne. Kiitoksia Elisabeth Sötör. Kiitoksia siitä, että seuraavassakin täysistunnossa suostutte käyttämään samanlaisen puheenvuoron kuin viimeksi täysistuntoviikolla, kun tämä asia sitten putkahtaa esityslistalle täysistuntoon ensi viikolla. Ellei huomioita ole, toteamme, että 19. joulukuuta mennessä kello 12 tarkistukset tulee jättää vain englanniksi. Anteeksi, 19. marraskuuta. Ja Käsittelemme siis asioita 26. marraskuuta, jotta voisimme sopimuksen mukaisesti sitten äänestää asiassa täysistunnossa joulukuussa. Pääsimme siis tämän asian päätökseen ja pääsemme sitten esityslistan kohtaan 16. Tässä annan Adam Kosalle puheenvuoron. Hän tulee meille esittelemään 40, äh, 20 tarkistusta liittyen mietintöön, joka käsittelee Euroopan komission 7.8. kohesiopolitiikkaa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 mietintöä esiteltiin. Tähän on tehty nyt 20 tarkistusta. Niitä on nyt käyty läpi ja mielikuvani tarkistuksista on oikein myönteinen, koska kaikki tarkistukset menevät oikeastaan samaan suuntaan. Ja olen täysin vakuuttunut, että kompromisseihin on helppo päästä ja että asiakirjasta tulee erinomainen. Regivaliokunnan puolesta kuitenkin muutama huomio. Useiden tarkistusten kohdalla kyseessä ovat samankaltaiset tavoitteet tai tavoiteryhmät, mutta taustalla on kuitenkin erilaisia periaatteita. Kun tapasimme varjoesittelijöitä, tai tapaamme varjoesittelijät myöhemmässä vaiheessa ja toivon, että pääsemme yhtenäiseen asiakirjaan. Tarkistus yksi Harkinilta. Niin, haluaisin kuulla tarkistuksen jättäneeltä kollegalta mitä hän tarkoittaa erolla osallistuvien ja osallistumattomien maiden välillä. Sitten vielä yksi huomio, joka liittyy tarkistukseen 14, joka on Schröteriltä, puhujakorea Papadopulolta. Tarkistus 14 siis, jossa korostetaan, tuodaan esiin useita maita. Minusta olisi parempi puhua alueista, pohjoisen alueesta tai etelän alueesta, joissa usein ongelmat ovat samankaltaisia kohesiorahaston suhteen. Odotan tässä kollegojen lausuntoja. Kiitoksia, kuka haluaa käyttää puheenvuoron. Sergas ja Marian Haakin, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora Kiitos, puheenjohtaja. Edustan toista kollegaa ja haluan nimissään kiittää teitä hyvästä työstänne ja siitä, kuinka myötämielisesti olette suhtautunut hänen kymmenen tarkistukseensa. Varmasti lopputuloksen osalta pääsemme kyllä yhteisymmärrykseen kun tässä puhutaan maista tai alueista, joihin viittasitte, niin varmasti tiedätte, että on maita, joita on eri alueilla, joihin haitalliset tapahtumat ovat vaikuttaneet ja jotka saavat apua eri ohjelmista. Mutta näihin liittyy nyt suuri sanktioongelma, joka vaikuttaa myös kohesiorahastoihin, joten ongelma todella vaikuttaa tiettyihin maihin, koska niiden tulee noudattaa ohjelmien ehtoja. Siksi olisi kyllä johdonmukaista puhua alueista, mutta on hyvä mainita myös tietyt maat, joihin kohesiopolitiikan rajoitteet kohdistuvat. Tämä vastauksena kollegan puolesta. Sitten jotkin tarkistukset eivät kuulu meidän valiokuntamme toimivaltaan. Esaja ei ole paikalla. Esimerkiksi tarkistukset 18 tai 20, 21, 20 neljä. Ne ovat asioita, jotka eivät kuulu meidän toimivaltuuksimme, joten emme voi niitä ottaa käsiteltäviksi. 18, 20 ja 24 ovat ongelmallisia. Eli viittaan tässä myös sihteeristön puolen siitä, että nämä eivät selkeästikään kuulu meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin. Nyt avustaja niin tulee, tuli tähän kertomaan, että puhumme näistä tarkistuksista liittyen seuraavan mietintöön. No ihmisiä tässä vain kaikki olemme. Marian Haakin. Thank you, thank you very much and thank you to Mr. Kosa. Kiitos herra Kosa. Kysyitte minulta nimenomaan kysymyksen tarkistuksesta yksi. Ja herra Serkas, osittain vastasikin puolestani. Oletanpa, että jos tarkastellaan itse mietintöä tai raporttia komissiolta, he niin sanovat hyvin selkeästi, että kriisishokit eivät ole tunnettuja samanaikaisesti ja samalla tavoin. Viitataan asioihin, kuten jäsenvaltiot, erityisesti ohjelmamaat, avustusohjelmamaat, joilla on yhteisrahoitusongelmia, joilla on ongelmia finanssikonsolidoinnin kanssa – Hallitusten on siis vaikea investoida julkisen sektorin. Ehkäpä se ei nyt ole asianmukaista tässä ja sitä voidaan keskustella. Olen kovin valmis kuuntelemaan ehdotuksia, mutta mielestäni se on kuitenkin asia, josta pitäisi keskustella. Ja tietysti kuten herra Serkas sanoi, nyt meillä on tulossa haasteet mahdollisista sanktioista. Mutta se on eri juttu, eri keskustelun asia. Sitten toinen, ainoa toinen kommentti, jonka sitä liittyy tarkistukseen 16. Niin Puhutaan omaishoitajista. Siis jätin sinne omaishoitajat, hoitajat yleisenä terminä, sitten otin sieltä pois vammaiset perheenjäsenet. Mutta tämä toimii varmasti oikein hyvinkin Kiitos, rakossa. Kosa. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Elisabeth Aivan lyhyesti. Odotan innolla keskustelua, koska kohesiopolitiikka on joutunut hyökkäyksen kohteeksi tällä hetkellä, sen kaikki tiedostamme. Tähän on tulossa mahdollisesti makrotaloudellinen ehdollisuus koskemaan kohesiopolitiikkaa, ja siksi tässä mietinnössä on tehtävä selväksi, että kohesiopolitiikka ja makrotaloudellinen ehdollisuus sulkevat toisensa ulkopuolelle. Jos rakennerahastoilla halutaan todella edistää kohesiopolitiikkaa, niin silloin ei voida lähteä käyttämään niitä sanktiovälineenä tai jättää niitä käyttämättä. Eli on katsottava sitä, missä on onnistuttu, mutta myös sitä, missä on parantamisen varaa. Ja nyt marraskuun täysistunnossa päätetään tästä isosta paketista ja mietintökin kuuluu tähän pakettiin, vaikka se katsookin tilannetta hieman jälkikäteen. Viku. Ja komission puolesta herra Bubiku. Thanks for having the opportunity to... Kiitoksia mahdollisuudesta keskustella tästä aiheesta. Olen sitä mieltä, että tämä äh, strateginen ja edistysraportti tukevat toisiaan. Edistysraportissa me analysoimme tilannetta ja strategisessa raportissa ehdotamme itse asiassa ja teimme yhteenvedon siitä, millä tavalla kohesiopolitiikka vaikuttaa ja auttaa ratkaisemaan ongelmia ja kysymyksiä, joita kriisin myötä on tullut esiin. On melko selvää, että me olemme pääsemässä taantumasta yli ja kriisin vaikutukset ovat, kuten aikaisemmin mainittua, yhä vallalla ja me olemme analysoineet tätä lähentymistä ja työttömyystasojen kasvua. Tässä hallituksia on koskettanut ja paikallisviranomaisia koskettanut mahdollisuus yhteisrahoittaa ja tarjota tarvittava määrä julkista rahoitusta kysymysten ratkomisessa näitä asioita on käsitelty tässä näissä asiakirjoissa erityisesti julkisten palveluiden laatua erityisesti kaupunkialueella. Euroopan sosiaalirahasto on ollut erittäin hyödyllinen – tässä kontekstissa. Kuten tiedämme, yksi kasvun moottori on inhimillinen resurssi. Ja tämä on ollut hyvin tärkeä osa politiikassa, kun kestellään näitä makrotaloudellisia ehdollisuuksia, joihin viitattiin. Komission kanta on se, että kohesiopolitiikka tuottaa parasta tulosta terveessä makrotaloudellisessa ympäristössä. Olemme ottaneet tässä parlamentin huomioon, parlamentin kannan huomioon ja käsitelleet makrotaloudellista edullisuutta ehdotuksessamme. Olemme avoimia keskustelemaan asiasta. Olemme myöskin ottaneet suhteellisuuden mukaan tähän kysymykseen. Kiitoksia. Edustaja Sarkas, puhuittekin jo. Reaktionaarella halusin vastata komission puheenvuoroon. Minusta on äärimmäisen huolestuttavaa, että niiden, joiden pitäisi aktiivisesti kohesiota puolustaa, asettavat sen talouden palvelukseen, eikä päinvastoin. Suhteellisuus ei saa tarkoittaa sitä, että saadaan käyttöön ainoastaan puolet resursseista niillä alueilla, joilla työllisyys on valtava. Eli komissio ei halua menettää 100 prosenttia, vaan 50 prosenttia. Esittelijä, haluatteko tehdä vielä yhteenvedon? Köszönöm a szót. Köszönöm a Edustaja Harkin. I just want to totally... Haluan täysin tukea, mitä herra Serkas sanoi. Thank you. Uh, Monsieur Kosa. Edustaja Kosa. Tehát köszönöm a szót, én is ugyanezt szeretném. Kiitos. Minäkin halusin sanoa samaa, mitä Schröter ja Serkas. Suurin osa tarkistus, tarkistuksista menee juuri tähän suuntaan. Kiitän myös vastauksesta liittyen tarkistuksen yksi. Nyt ymmärrän tarkistuksen, eikä ongelmia ole. 16 tarkistuksen osalta voin vain toistaa jo sanomaani. Ajattelemme periaatteessa samaa asiaa, mutta näkökulmamme ovat hieman erilaisia. Ja uskon, että myös tässä asiassa pääsemme hyvään kompromissiin. Odotan innolla yhteistyötä ja olen varma, että että tarkistusten kautta lausunnosta tulee erinomainen. Si, euh, Kiitoksia. Tar- kompromissi. Tarkistuksia kestävän 25. päivä, marraskuuta 26. päivä. Äänestetään regiovaliokunta 23. ja 24. päivä tammikuuta ensi vuonna. Sitten pääsemme tämän kohdan päätökseen esityslistalla. Siirrymme kohtaan 17 esityslistalla. David Kasan mietintö. Hän ei tarkkaan ole täällä, mutta häntä sitten tuuraa edustaja Kuso. Kyseessä ovat 25 tarkistusta, joita on esitetty David Kasan oma-aloitteen mietintöön, joka käsittelee ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita vuoteen 2030. Envi ja Itri ovat vastuuvaliokuntia. Molempia kuullaan. Artikla 51 mukaan oman vastuualueensa mukaisesti. Olkaa hyvä. Kiitoksia Käytän siis puheenvuoron Kaasan nimissä ja välitän hänen viestinsä teille. Aluksi haluan kiittää varjoesittelyitä ja kollegoita yhteistyöstä ja samoin tarkistuksista. Esittelijä haluaa painottaa sitä, että tarkistukset menevät kaikki samaan suuntaan ja voimme hyväksyä, niistä voidaan tai ne voidaan ottaa mukaan kompromissitarkistuksiin.

ja 24 tulevat olemaan osa kompromissitarkistuksia. Ja henkilökohtaisesti vielä sanoisin, että tämä on oikein myönteinen asia. Halusin myös sanoa, että kolmonen, nelonen ja kuutonen ovat sellaisia, että esittelijä voi ne myös hyväksyä. 5, 16, 17 ja 18 tarkistukset otetaan mukaan tekstiin. Esittelijä odottaa innolla yhteistyötä kollegoiden kanssa lähiaikoina. Ja jotta saataisiin aika hyvä asiakirja, hän on valmis kaikille ehdotuksille. Kiitoksia puheenvuoropyyntöjä. Sarkas Eh. Lyhyesti vain. Kiitos tästä Kosan esityksestä liittyen tarkistuksiin. Kiitos, että saamme ne tänä iltana. Aikaisemmin siis minulta menivät Kosan ja Kasan mietinnöt sekaisin. 18, 20 ja 24 tarkistukset tässä Kasan mietinnössä ovat sellaisia, että ne aiheuttavat meille ongelmia. Ne kuuluvat ENVI-valiokunnan toimivaltuuksiin. Kiitoksia herra Kosalle siitä, että hän puhui herra Kasan nimissä. Eh bien, tout ça sera qualifié, euh, clarifié en Tämä tulee kaikki selväksi Kasan ja Kosan välillä, ettei mene liian monimutkaiseksi. Nyt asiat ovat onneksi ilmeisesti järjestyksessä. Haluaako komission puheenvuoron? Kyllä, ei, ei. Nyt on Viimeinen mahdollisuus, olkaa hyvä. Sorry. Thank you very much. Um... Kiitos. Kuten tiedätte, komissio yrittää 2014 vuoden alussa esittää konkreettisimpia ehdotuksia ilmasto- ja energiapuitteista. Yksi syy sen tärkeyteen on se, että voidaan jatkaa vihreän teknologian tukemista, mukaan lukien energiatehokkuus ja vihreä tekniikka, jotta työllisyyttä ja kasvua voidaan tukea Euroopassa. Tällä hetkellä valmistelemme vaikutusten arviointia, jossa työllisyysnäkökohdat otetaan täysin huomioon. Pidän hyvänä sitä, että, että viiden miljoonan luku on otettu komission raportista esille ja uudelleen arvioimme tätä työllisyysvaikutusta pitkällä aikavälillä ilmasto- ja energiapolitiikassa pitkällä aikavälillä. Ja mitä nyt sitten vaikutusta minusta esille tulee, on se, että tulee selkeä siirtyminen, että on kasvavia ja pieneneviä sektoreita, millä on vaikutuksia työllisyyteen eri sektoreilla – työllisyys- ja koulutusnäkökohdat täytyy sitten ottaa asianmukaisesti huomioon. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Esittelijä, olkaa hyvä. Esittelijä Kosa. Csak annyit tudok mondani, hogy az összes üzenetet továbbítom Kassa úrnak, és... Kiitos. Voin vain välittää kaikki nämä viestit edustaja Kasalle ja olen tyytyväinen siihen, että väärinymmärrykset on nyt sivuutettu. Kiitän puheenjohtajaa. Olen varma, että yhteistyössä tulee loistavaa. Hienoa pääsemme tämän kohdan päätökseen. 17. päivä käsittelemme kompromissitarkistuksia, jotta voisimme sitten äänestää ja välittää ITRE- ja ENVI-valiokunnille kantamme. Ne tulevat 9. tammikuuta ensi vuonna äänestämään asiasta ja se menee sitten helmikuussa täysistuntoon. Sitten viimeinen asiaistuslistalla kyseessä on työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan valtuuskunnan vierailu Kroatiaan 19. ja 20. syyskuuta. En voinut osallistua itse tähän valtuuskunnan vierailuun. Chaba Ori, johti sitä. Edith Bauer tulee nyt puhumaan meille tästä vierailusta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin nyt puhumaan lyhyesti tästä tekstistä. Minä en itse ollut kaikkein tärkein jäsen tässä valtuuskunnassa. Chaba Öri oli tärkein, sitten Philippe Boulin oli mukanamme ja myöskin Rusa Tomacic ECR-ryhmästä. Tämä oli siis valtuuskuntamme, joka vieraili Kroatiassa Zagrebissa. Minulla on kaksi tärkeää huomiota. Ensinnäkin työttömyys prosentti nuorten parissa on 50 prosenttia. Tämä on kaikkein pahin seuraus, kaikkein pahin nuorisotyöttömyystaso Euroopassa. Ja 80 prosenttia nuorista Kroatiassa on tilanteessa, jossa heillä ei ole todellista työpaikkaa, heillä on vain pieniä silpputöitä ja määräaikaisia töitä. Tässä Kroatia todellakin tarvitsisi kipeästi nuorisoaloitetta ja kaikkia nuoria koskevia toimia, myöskin nuorisotakuuta. Tämä oli siis ensimmäinen huomio. Me sitten toinen huomio on se, että harmaa työ on erittäin tärkeä. Hiljattain hyväksyttiin lakialoite liittyen sesonkin työntekijöihin, heidän asemansa siis virallistettiin, mutta tästä huolimatta pimeä työ edustaa 30 prosenttia työstä. Olemme käyneet kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa vuoropuhelua. He sanoivat, että tämä pimeä työ on erittäin vaihtelevaa. Tietyillä sektoreilla saattaa edustaa jopa 60 prosenttia työvoimasta. Tämä koskettaa erityisesti palvelusektoria. Kroatia pyrkii uudistamaan työlainsäädäntöä ja taistelemaan luonnollisesti pimeitä työmarkkinoita vastaan. Ja sitten vielä viimeinen huomio. Meidän vierailumme oli hiukan erikoinen, sillä Kroatia itse asiassa toistelee, taistelee komissiota vastaan muissa asioissa – eikä ottanut vierailuamme kovin mielellään vastaan. Tässä kyseessä on eurooppalainen pidätysmääräys liittyen erääseen tiedustelun johtajaan, joka on syyllistynyt vakaviin rikoksiin. Ja vain pari päivää ennen Kroatian liittymistä tätä pidätysmääräystä, eurooppalaista pidätysmääräystä koskien tehtiin päätös, ja Kroatia totesi, ettei tätä eurooppalaista pidätysmääräystä hyväksy. Kaikkia näitä asioita riepoteltiin mediassa. Ja tällaisessa kontekstissa tai tällaisessa ilmapiirissä tunnelma ei ollut kovinkaan ystävällismielinen Kroatiassa. On myöskin hankkeella eurooppalainen projekti IT-teknologian liittyen nuorten koulutusprojekti. Kyseessä on pieni, vain 40 henkilön ryhmä. Tämä projekti on erittäin mielenkiintoinen ja se on ollut hyvin menestyksekäs nuorten parissa. Halusin nyt vain sanoa jotakin positiivistakin. Eli siis toimivia, mielenkiintoisiakin projekteja Kroatiassa on. Um, Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei vaikuta olevan. Kiitän teitä paljon, Edith Bauer, tästä selonteosta. Se oli tärkeä Kroatian vierailuun liittyen. Pääsimme nyt esityslistan päätökseen. Kukaan ei halua muita asioita käsitellä. Joten nyt 18. marraskuuta meillä on ylimääräinen kokous Strasbourgissa. Se on seuraava kokouksemme. Se on tärkeä kokous. Äänestämme, kuten kaikki tietävät sitten. Siis kyseessä on 18. marraskuuta kello 19. Tämän jälkeen 21. päivä meillä on yhteiskokous Ekon valiokunnan kanssa – jotta voisimme kuulla komission jäsen Olli Reiniä ja Laszlo Andoria kasvumekanismin ja varoitusmekanismin suhteen. Komissiohan julkaisi ne eilen. Meillä on myöskin kaksi muuta kokousta 85. ja 26. marraskuuta iltapäivällä ja aamulla. Nyt meni liian nopeasti eteenpäin sille kohdassa 19 muissa asioissa – Evelyn Renner haluaisi esittää kysymyksen. Olkaa hyvä kollega. Äh, Kiitos puheenjohtaja, sain vielä puheenvuoron. Haluaisin nyt nimenomaan tämän pöytäkirjaankin merkittäväksi, että pahoittelen kovasti, että tämä valiokuntakokous pidetään juuri ryhmäviikolla. Tiedän, että siihen on kaikki mahdolliset syyt kuitenkin, Ryhmäviikot pitäisi pyhittää todellakin ryh, poliittisten ryhmien työlle. Halusin tämän vain merkittäväksi sinne. Hyvät kollegat, ymmärrän huolenne. Mutta jos nyt tartutte tähän töitämme ohjailevaan raamattuun, tähän hienoon kalenteriin. Sen mukaan on aivan selvää, että tämä on jaettu päivä. Yleisesti ottaen tämä ei aiheuta ongelmia, kun ryhmät eivät järjestä kokouksia siellä täällä muualla kuin parlamentin tiloissa. Ymmärrän kyllä huomionne ja olen samaa mieltä siitä. On valitettavaa, että tämän useampi kollega ei päässyt tänne paikalle mukaan osallistumaan töihin. Haluaisin kiittää nyt niitä, jotka olivat mukana ja osallistuivat aivan loppuun asti. Ja kun me ensi vuoden kalenteria tarkastelemme, pyrimme varmistamaan se, että tämä ei toistu, mutta mielestäni tämä on kalenterin mukaankin jaettu päivä ja nyt joudumme sen jakamaan siis valiokuntien ja poliittisten ryhmien kesken. Tämä on asia, joka ylittää minun kompetenssini. Paljon kiitoksia ja tapaamme siis 18. marraskuuta ensi maanantaina kello 19 Strasbourgissa. Kiitoksia.